Seuraava aihe esityslistalla on komission julkilausuma muiden maatalouden alojen kuin maitoalana kriisi. To, uh, welcome, Madam Commissioner. Tervetuloa rouva komission jäsen. Saatte nyt uh, eti saman tien puheenvuoron. And, uh, and honorable members, first... Puhemies, haluaisin ensinnäkin kiittää tilaisuudesta olla täällä tänään ja selostaa teille tämänhetkistä taloudellista tilannetta maataloussektorilla. Rahoituksellinen ja taloudellinen kriisi on vaikuttanut myös maataloussektoriin. Olemme nähneet, kuinka kysyntä on hidastunut ja vaihtokurssit ovat muuttuneet ja luototusta on vaikeata saada. Kaikki tämä on vaikuttanut maataloustuotteiden hintoihin ja myöskin maanviljelijöiden tilojen tuloihin. Tuloarvioita on saatavissa vasta tämän viikon lopulla tilojen tulotasosta, mutta voimme jo odottaa, että tulotaso osoittaa merkittävää alenemista vuonna 2009 verrattuna edeltävään vuoteen ottaen huomioon tuotantokustannusten suhteellisen kasvun ja maatalousmarkkinoiden hinnat. Alkupudotuksen jälkeen syksyllä 2008 tämä uusi pudotus on oletettavasti enemmän kuin se, mitä voidaan olettaa 2007-2008 välillä tuotehintojen muutoksissa. Jos sallitte, puhemies, niin käyn joitakin erityisaloja läpi. Ensinnäkin viljatuotteet. 2008 oli hinnoissa pudotusta merkittävästi pääasiassa hyvien satojen ansiosta – Kuitenkin huomasimme, että viime kuukaustena hinnat ovat nousseet erityisesti vehnän ja maissin osalta. Näiden kehityskulkujen valossa ei olisi asianmukaista tällä hetkellä ryhtyä poikkeustoimiin, esimerkiksi interventiokilpailun avaamista maissin osalta taikka vientitukien käynnistämistä. Tilanne on hieman erilainen vehnän ja kauran osalta, kun vienti on heikentynyt ja kotimaan hinnat niin ikään. Mutta interventiotoimet on käynnistetty, kuten tiedätte, ja tämän pitäisi auttaa vehnämarkkinoiden tilannetta. Sianliha sektorilla tilanne on vielä epävakaa. Talouskriisi on osunut siihen juuri sellaisen aikaan, kun se ei ollut vielä toipunut 2007 vuoden kokemuksistaan. Hinnat ovat tänä vuonna alemmalla tasolla kuin edeltävänä vuonna, mutta samanaikaisesti, ja toisinaan asiaa täytyy katsoa myös positiiviselta kannalta, voimme huomata, että vehnän hinnat ovat paljon vakaammalla tasolla kuin vuonna 2007 ja 2008. Ja vaikka vienti taso on alle 2008 vuoden tason, niin odotamme, että luvut nousevat vielä kuitenkin paljon korkeammalle kuin vuonna 2007. Joten kaiken kaikkiaan en näe riittäviä perusteita sille, että otettaisiin käyttöön lisämarkkinavälineitä tällä hetkellä. Mutta voin vakuuttaa teille, että seuraamme tätä tilannetta hyvin huolellisesti. No sitten eh, vihan, vihannekset vihannestuotanto. Talouskriisi on johtanut pienempään kotimaan kulutukseen kuin aikaisemmin ja näemme myöskin jonkin moista vientilukujen pudotusta. Ja tämä on vaikuttanut hedelmä- ja vihanneshintoihin, tuottajahintoihin, mutta ottaen huomioon alan erityispiirteet olemme päättäneet viimeisimmässä hedelmä- ja vihanneskokouksessa hyökätä näitä haasteita kohtaan niin, että pyrimme saamaan tuottajaorganisaatiot puoleensa vetävämmiksi ja vastuullisemmiksi kriisinhallinnasta. Tuottajaorganisaatiot edustavat 40 prosenttia kokonaishedelmä- ja vihannestuotannosta. Ja ne voivat liittyä taloudellisesti vahvemmiksi yksiköiksi ja vahvempiin yksikköihin siirtymäajaksi, joka on äärimmäisen tärkeää tänä päivänä, koska kriisithän eivät tunne kansallisia rajoja. Vuonna 2007 uudistuksessa me tarjosimme kannusteita tuottajaorganisaatioille tätä varten ja tarjosimme niille myöskin uusia kriisinhallintatyökaluja, esimerkiksi kesannointia tai tällaista green harvesting-metodia. Olemme perustaneet myöskin oikeusperustan, jolla annetaan alan tuottajille mahdollisuus vaikuttaa ja vakaut- markkinoihin ja vakauttaa ne. Mutta tässä tarvitaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa toimintaa josta komissio ei voi ottaa vastuuta itselleen. Joten minä rohkaisen sitä, kannustan sitä, että tuottajaorganisaatiot järjestäytyisivät ja perustaisivat tällaisia järjestöjä ja maanviljelijöiden pitäisi miettiä, kuinka paljon tuottajajärjestöjä eri jäsenvaltioissa on, koska ei ole järkevää, että on toisiin, keskenään kilpailevia tuottajajärjestöjä sen sijaan, että ne kilpaisi, kilpailisivat vähittäismyyntisektoria vastaan. Sitten oliviöljy. Sen hinta on saavuttanut huippulukemat neljä vuotta sitten sen takia, että e, ilmastoolosuhteet olivat ne, mitkä olivat, ja sen jälkeen sitten kolme seuraavaa satoa ja talouskriisi yhdessä ovat vähitellen johtaneet hyvin alhaisiin oliviöljyn hintoihin. Ja tästä syystä komissio on aktivoinut uudelleen yksityisvarastoinnin tuen tänä vuonna aikaisemmin jo. Ja huomaamme markkinoiden reagoineen välittömästi ja hinnat ovat sitten elpyneet vakaasti. Eli hyvistä satoannosteista huolimatta, eli nyt jo neljännen kerran peräkkäin, varastot olivat satokauden alussa hyvin alhaisella tasolla ja sikäli kun pystymme arvioimaan tilannetta, niin kulutus on elpymässä niin ikään. Joten yhteenvetona toteaisin, että jonkinlaisia heikkoja, ujoja merkkejä elpymisestä on, ja uskon, että tilannetta täytyy seurata tarkasti, ja tämän ansiosta pystymme sitten toimimaan tarpeen mukaan. Tämä on hyvin nopea tällainen läpileikkaus lyhyen aikavälin toimenpiteistä, mutta voin vakuuttaa teille, että tarkastelemme myöskin keskipitkän ja pitkän aikavälin asioita, erityisesti liittyen jakeluun tai itse asiassa lisäarvon äh, jakautumiseen äh, tuotantoketjussa ja hintojen epävakautta. Ja palaan näihin asioihin tarpeen mukaan tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Nyt äh, puheenvuoroja saavat ryhmien edustajat. Ensimmäisenä kansanpuolueen edustajana puhuu herra Des. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Rouva komission jäsen, hyvät kollegat. Viime vuosina ja myös tänä vuonna maidon tuottajat ovat protestoineet hyvin äänekkäästi muun muassa Brysselissä. Ja on ehkä syntynyt vaikutelmaa ikään kuin vain maitosektorilla, maitoalalla olisi ongelmia. Kuitenkin on niin, että ongelmia on myös muilla tuotannon aloilla, esimerkiksi siantuottajilla tuottajilla siipikarjan tuottajilla, viljan tuottajilla ja viinin tuottajilla, jotka toki ovat tottuneet siihen, että on hyviä vuosia ja huonoja vuosia, mutta myös näillä aloilla on ongelmia, vaikka niistä ei ehkä niin äänekkäästi ole protestoitukaan. Ja niin kuin te komission jäsen totesitte, rahoitus- ja talouskriisi on nyt saavuttanut koko maataloussektorin ja meidän tulisi miettiä, miten voimme reagoida. Kun keskustelee maataloustuottajien kanssa, kuulee toistuvasti, että Kyllä, tilanne nyt joten kuten markkinoilla toimii paitsi hetkinä, jotka ovat niin tavallistakin hankalampia niin kuin nyt, tällä hetkellä, mutta sitä viljelijät eivät ymmärrä, että byrokratia, EU-byrokratia taakka tulee raskaammaksi ja raskaammaksi. He kertovat, että eivät he ehdi, ehdi eh, kirjoittaa pitkiä sepustuksia siitä, mitä tekevät. Päiväkaudethan menee tähän, mutta kun heidän aikansa menee eläinten ruokkimiseen ja tallien siivoamiseen ja niin edelleen eläimistä saatava tuotanto on kasvanut, mutta samalla byrokratia on kasvanut, vaikka maatalousministerit lupavatkin byrokratian purkamista. Mutta eivät tuottajat enää usko näitä kauniita sanoja antakaamme viljelijöiden vihdoinkin keskittyä siihen, minkä he parhaiten taitavat, nimittäin elintarviketuotantoon. Siinä he tarvitsevat meidän tukeamme ja tulevaisuudessa meidän on huolehdittava sitä, että he voivat tähän todella myös keskittyä. Kiitoksia, herra Des. Ja nyt puheenvuoron saa sosialistien demokraattien nimissä puheenvuoron herra De Castro. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhe, Mies, komissaario, hyvät kollegat. Jälleen kerran keskustellaan maatalousalan kriisistä. Viime kuukausina tämä parlamentti on ilmaissut kantansa useampaan kertaan niistä vaikeuksista, kun on tehty sijoituksia maitosektoriin. Ja neuvoston pitäisi sen takia ottaa asia ohjauksensa mahdollisimman nopeasti. Odotamme tuloksia, vaikkakaan ne eivät olisi sen enempää kuin osittaisia. Jo 300 miljoonaa euroa on asialle osoitettu varoja. Tämä sektori, eli maitosektori, kriisi on siirtymässä muillekin maataloussektoreille, erityisesti oliiviöljyn, hedelmä- ja vihannesektorille ja myöskin maisisektorille maitoalan kaltaisesti meidän täytyy ottaa huomioon vaikea taloudellinen suhdannetilanne, koska siinä tällä hetkellä kysyntä eh, heikkenee ja markkinat seisovat paikoillaan. Sen takia tilanne on todellakin huolestuttava, kuten olemme nähneet esimerkiksi tässä jo maataloustuottajien eh, protesteja tai mielenosoituksia, jotka ovat osoitus koko sektoria vaivaavasta huolestuttavasta tilanteesta. Ja sen takia juurikin viimeisimmässä maatalousvaliokunnan kokouksessa olemme pyytäneet eh, vastuukomissaaria ottamaan käsittelyynsä nämä maatalousalan erityiskysymykset. Ja tällä, tässä suhteessa odotamme, että komissio käyttää hyväkseen kaikki mahdolliset toimenpide toimenpiteet ja toimet, jotka, joilla voidaan elvyttää tilannetta. Ja samanaikaisesti odotamme, että katsotaan myöskin tulevaisuuteen niin, että tarjotaan vakuudet siitä, että yhteisön yhteinen maatalouspolitiikka pysyy tärkeässä asemassa Euroopan unionissa niin, että se turkaa, turvaa kaikkien Euroopan kansalaisten ja alueiden aina Ruotsista Kyprokseen asti tulevaisuuden. Ja tarvitsemme välittömiä reaktioita, välittömiä toimia mahdollisimman nopeasti niin, että pystymme toimimaan tässä kriisitilanteessa ja ottamaan opiksemme aikaisemmista kokemuksista. Älkäämme siis menettäkö, hukatko aikaa, vaan toimikamme välittömästi tilanteessa, joka on vaarassa entisestään pahentua. Tässä tilanteessa haluaisimme saada vastauksia myöskin komissiolta ja mahdollisesti myöskin uutisia, jos sellaisia on kerrottavana. Kiitoksia herra De Castro, kiitoksia myös siitä, että kunnioitatte teille myönnettyä puheaikaa. Nyt puheenvuoron saa liberaalien nimissä rouva Harkin. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Madam Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin kiittää komission jäsentä tilannekatsauksesta. Haluaisin keskittyä yhteen alueeseen, jolla me voimme toimia, toimia nimittäin rehun tuonti ja luvattomien giemoiden osuus rehuista. Komission jäsen komission puheenjohtaja Barros on todennut, että komissio on kyllä nopeasti ryhtynyt antamaan lupia GMO-tuotteiden tuonille. Kuitenkin tässä ollaan hankalassa asemassa ensi vuonna tilanne on sellainen, että nyt menettely on lyhennetty 22 kuukauteen lupamenettelyä ja saattaa, että tästä tulee ikäviä seuraamuksia. Ja tuottomarkkinoille tänne pieni tällä hetkellä ja tuon niin kustannukset eivät saa nousta sen vuoksi, että EU ei ole toiminut riittävän nopeasti lupamenettelyn suhteen. Tuotantohinnat ovat yksi asia, mutta kaksinkertaisesta rangaistuksesta on kyse, mikäli tuonti ei ole mahdollista maailmanmarkkinahintaa, kun tarkastellaan tästä oli ylimääräisiä kustannuksia myöskin. 23 miljoonaa syntynyt ylimääräisiä kustannuksia tästä lupamenettelyongelmasta. Ja tämä ongelma on ja pysyy, ellei tätä lupamenettelyä paranneta ja nopeuteta. Me tarvitsemme, tarvitsemme teknisiä ratkaisuja ongelman ratkaisemiseksi. Kiitokset rouva Harkin. Te puhuitte hiukan pidempään kuin mitä teillä oli puheaikaa. Nyt puheenvuoron saa herra Hoisling, eh, vihreä ryhmä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, niin me kuulimme teiltä aika lyhyen vastauksen tähän kriisiin. Eh, on aivan totta, että meillä on myös eh, viljamarkkinoiden kriisi ja myös keskittymä vihannesalalla ja viimeisten kahden vuoden aikana 50 prosenttia siantuottajista tai kasvattajista on lyönyt hanskat tiskiin. Tämä ei liity kuitenkaan talouskriisiin, vaan siihen, että maatalouspolitiikan suuntaus viime vuosina on ollut väärä. Tässä voidaan nyt toteuttaa, että liberalisointi on selvästi ollut suuri epäonnistuminen maataloudelle ja tulevat vuodet tulevat olemaan äärimmäisen ratkaisevia maataloudellemme Siksi olemme kiitollisia siitä, että maatalousministerit 22 kappaletta Pariisissa antoi selkeät sävelet siitä, mihin halutaan mennä. Tarvitaan suunnitelmallisuutta ja kestävyyttä, ja tähän mekin haluamme panostaa. Viljelijöiden tai tuottajien Tuottajahinnat ovat laskeneet, mutta eivät kuluttajahinnat, ja siksi No, rahat menevät joidenkin suurten konsernien taskuun. Ja meidän tulee komission jäsen, niin kuin tekin totesitte, vahvistaa tuottajien roolia, mutta ette ole löytänyt vastausta siihen, miten tämä voitaisiin tehdä. Heidän tilannetta on vahvistettava, mutta miten, ja tämä on aivan ratkaiseva. Ei heistä saa tulla vain äh, raaka-aineen tuottajia, vaan heidän on oltava aktiivisia markkinavoimia, äh, ja tässä heitä on tuettava maatalous, joka jatkuvasti alistetaan hintapaineelle, johtaa heikompaan laatuun, laadun puutteisiin ja teollistuminen johtaa siihen, että biodiversiteetti häviää entisestään ja tällainen teollistunut maatalous lisää myös hiilidioksidi- sekä metaanipäästöjä. Ei näin voi olla. Emme voi jatkaa tällä teollistumisen tiellä ja siksi Euroopan parlamentin on otettava tehtävänsä erittäin vakavasti tulevina vuosina ja me tulemme tekemään yhteistyötä komission kanssa. Kiitokset herra Hoisling. Seuraavaksi herra Nicholson, kaksi minuuttia ECR-ryhmä. Kiitoksia rouva puhemies. Uskon, että kaikki ymmärtämme. Ymmärrämme kaikki maataloussektorien huolenaiheet ja me ilman muuta olemme sitä mieltä, että emme että kiinnitämme liikaa huomiota maitosektorin ongelmien ratkaisuun, mutta ne, jotka ovat sitä mieltä, että muuta ei voitu tehdä, niin toivottavasti tämä on osoittanut, että olemme onnistuneet siinä samassa ratkaisemaan myöskin äh, ehkä muiden sektorin ongelmia tai pystymme ainakin keskittymään niihin. Esimerkiksi, esimerkiksi nyt jos ajatellaan äh, maataloustuottajia, jotka ovat kärsineet matalista hinnoista jo pitkään, ja jos ajatellaan vaikkapa omenan kasvattajia tai monia muitakin sektoreita, joilla on vakavia ongelmia, niin ne on otettava huomioon. Mutta mitenkä nyt voitaisiin tukea sitä, mitä Rova Haaken sanoi, koska nyt olemme myöhästyneet GMO-tuotteiden käyttöön ottoa Euroopan unionissa, jotka, joka auttaisi siipikarja- ja sianlihatuottajia esimerkiksi. Olemme auttaneet jo pitkällekin näitä aloja, mutta olemme kuitenkin siinä vaarassa, että meillä on aivan, liikaa byrokrati, aivan liian paljon byrokratiaa, joka viivästyttää toimenpiteitä ja tammikuun alussa huomasimme, kun otettiin käyttöön tiettyjä säännöksiä, niin menetettiin aikaa aivan turhaan. Meidän täytyy nyt toimia niin, että tutkimme uudestaan mitä vaikutuksia toimillamme on ollut eh, eri maataloussektoreihin. Mielestäni siipikarjan tuottajat ja sianlihatuottajat ovat eh, koko eh, toimialan johtajia. Meidän täytyy tarkastella molempia näitä sektoreita, kuinka niille tukea annamme. Voimmeko pitää ne samalla tasolla, koska täytyy muistaa, että esimerkiksi lammassektori on hyvin ympäristöherkkä ala se pystyy toimimaan tietyillä alueilla. Ja meidän täytyy tarkastella myöskin to, todellakin, miten me tuemme näitä maatalousalan erityisaloja. Kiitokset herra Nicholson ja seuraavaksi GUE-ryhmän nimissä ja puolitoista minuuttia. Se. Rouva puhemies, rouva komission jäsen. Maatalouskriisi on syvempi kuin kuvitteleminkaan. Me pienet ja keskisuuret tuottajat emme enää pärjää näin on, ovat monet todenneet. Tässä viitattiin teknisiin ongelmiin, mutta kyse myöskin sääntelyn purusta ja poliittisista ongelmista, yhteisen maatalouspolitiikan perusperiaatteesta. Tässä pyritään maksamaan minimi palkkaa suorastaan maataloustuotteille ja preferenssi Tämä on yksi ongelma niin ikään. Nyt pitäisi ehkä uudelleen pohtia, uuteen uskon koko yhteen maatalouspolitiikkaa pohtia ja katsoa, että maataloustuotanto on yleishyödyllistä työtä, yhteisen hyvän vuoksi tehtävää työtä. Meidän pitäisi tarkastella myöskin elintarvikepolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa ja aluepolitiikkaa samassa yhteydessä kuin tarkastella maatalouspolitiikkaa ja uudelleen suunnata maatalouspolitiikkaa sellaisella tavalla, että ennen kuin päätetään budjetti asioista, niin tarkastellaan tavoitteita. Ja työstä pitää saada kunnollista palkkaa. Jonkinlainen vähimmäistulotaso täytyy taata. Ja täytyy tarkastaa myöskin sitä lisäarvoa, jota syntyy, kun syntyy työpaikkoja. Ja toisaalta pidetään kiinni unionin omavaraisten tarkatuotannosta taistellaan äh, nälänhätää vastaan. Ja täytyy varmistaa myöskin, että maataloustuonnosta noudatetaan tiettyjä normeja, inhimillisiä terveysnormeja ja ympäristönormeja. Tän, näitä, näitä kaikkia asioita, kun voidaan yhteis, yhte, samassa yhteydessä, niin silloin voidaan saattaa maataloustuotanto pois tästä kriisitilanteesta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa EFD-ryhmästä. Puntana, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa komissaari, arvoisat kollegat. Tämänhetkinen maatalousalan kriisi on selkeä vaikutus Euroopan unionin alueellisesta laajentumisesta viime vuosilta ennen kaikkea liian nopeasta markkinoiden globalisaatiosta. Maatalousala alaa täytyy turvata ja suojata pannen täytäntöön Euroopan perustamissopimuksen 32-38 artikloita korostan erityisesti niitä tavoitteita, että täytyy seurata tiettyjä lainsäädäntöperussääntöjä. ja sen takia interventiot eivät anna mahdollisuutta antaa tärkeätä vastausta maatalousalan moninaisiin huoliin. Tämä on äärimmäisen monimuotoinen ongelma, joka kattaa koko sektorin ja erityisesti hedelmät- ja vihannesektorin, esimerkiksi äh, omenat ja äh, viljat, esimerkiksi maissin. Ei ole pelkästään autettava markkinoita, vaan myöskin suojattava markkinoita perustamissopimuksen sääntöjen mukaisesti, joka tapahtuu tällä hetkellä kuitenkin hyvin rajoitetusti. Maitokriisi aikaisemmin ja hedelmä- ja vihanneskriisi tällä hetkellä sen osoittavat. Tarvitaan sellaisia toimia, että pystytään antamaan todellakin 365 aste, 360 asteista tukea koko sektorille. Eli olisi tärkeämpää nyt miettiä ihan todellisuuden tasolla, mitä tapahtuu tällä hetkellä maatalousaloilla – täällä Euroopan unionissa, erityisesti hedelmä- ja vihannesektorilla. On luotava tarkkoja sääntöjä, joita täytyy kaikkialla Euroopassa noudattaa ja että niitä noudatetaan myöskin kolmannisissa valtioissa, joiden kanssa maataloustuotteita vaihdetaan voimakkaasti. Tällä tavalla voitaisiin käydä tehokkaammin kauppaa ja tukea myöskin omia eurooppalaisia tuottajiamme tehokkaammin. Kiitoksia. Kiitokset, herra Fontana. Nyt jatkamme kuulemalla muut puhujat. Ensin herra Papastamkos, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Todella hyvin paljon tässä nyt on pelissä myös oliiviöljy, vehnä, puuvilla. Monet alat ovat vaikeassa tilanteessa ja meidän on luonnollisesti ajateltava omien maidemme tuottajia. 200 000 tonnia tuotetta ei tällä hetkellä saada kaupan. Ja kriisi on siis hyvin suoranainen ja meidän on lähdettävä liikkeelle jäsenvaltioissa. Meidän täytyy myös alkuperämerkittyjä tuotteitamme suojella. Ja sitten elintarvikkeet. Tämä kriisi on erittäin merkittävä. Mehän olemme tässä, tai olemme keskustelleet maitoalan suojelusta, mutta myös karjan kasvatus Kreikassa on tällä hetkellä todella vaikeassa tilanteessa. Ja yksi ongelmista on juuri äh, maitotuotteiden alkuperämerkinnät. Mielestäni on järkevää, että alkuperäalue merkitään. Näin suojellaan tuottajia ja myös kuluttajat saavat tärkeää tietoa ja näin mielestäni tällainen merkintä tarvitaan niin Euroopan unionin sisällä kuin ulkopuolellakin. Ja meidän on oltava hyvin tehokkaita elintarvikeketjun avoimuuden lisäämisessä, ettei eh, myöskään tämä hinta kuilu tuottajahinnan ja kuluttajahinnan välillä eh, säilyisi näin leveänä. Jatkossakin tullaan viittaamaan siihen, että meidän on suunnattava tietty määrä tukia tai varoja tällaisia ennakoimattomia toimia varten. Kiitoksia ja nyt kuulemme muut puhujat. Herra Tabaci, yksi minuutti. van. Kiitoksia puhemies. Kun joku tänä päivänä puhuu maatalousalan kriisistä, voi todeta, että nämä eivät liity maailmanmarkkinoiden ongelmista, vaan pikemminkin uusliberalistisesta politiikasta, että Euroopan komissio on harjoittanut viime vuosina. Tästä tämä kaikki johtuu. Tämä on johtanut hyvin pitkälti tämänpäiväiseen kriisiin. Mikäli tarkastellaan tämän maatalousalan ongelmia, niin mitä sitten tapahtuu, kun maatalousrahoista vuonna päätetään myöhemmin ja 2013 vuonna maatalousvaroja tai maatalouden rahoitusta leikataan. Mitä tästä se sitten seuraa? Esimerkiksi karjan kasvatus Euroopassa on erittäin hankalassa asemassa, niin ikään viljan tuotanto ja niin poispäin. Olisi erittäin tärkeää, että maatalous alle rahaa enemmän käyttöön, mutta tällä hetkellä rahoitus ei ole riittävää. On suorastaan kammottavaa ja pelottavaa tarkastella, miten nettotuojat EU-ssa jo nyt toimivat. Kiitoksia herra Tabaci. Seuraavaksi rouva Görling. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kun tiedetään, kuin, ku, miet, mietikääpä kuinka vaikeata farmareilla on. Katsotaan UK tulotasoa. Se on todella matalalla. Viimeisimmät luvut osoittavat, että neljäs osa maanviljelijöistä UKssa kuuluu tähän köyhän kategoriaan, mutta kyseessä ei ole pelkästään maatalouspolitiikka, vaan meidän pitäisi toimia holistisella tavalla. Kuluttajat haluavat ostaa lähiruokaa ja korkealaatuista ruokaa. Euroopan parlamentti täytyy kuunnella kuluttajia, jotka vaativat alkuperämerkintöjä tietääkseen, mistä ruoka on peräisin. Meillä on jo olemassa tällaisia merkintöjä monille ruoka-aineilla, eikä ole mitään syytä, miksi tällaista pakollista merkintää ei laajennettaisi muillekin sektoreille ottaen mukaan myöskin jaloste, ruokajalosteet, elintarvikejalosteet. Otetaan tämä haaste vastaan ensi vuonna täällä parlamentissa. Kiitokset, Rova Görling. Seuraavaksi Rova Figueiredo, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Monien vuosien ajan muutokset YMPssä ovat olleet varsin merkittäviä ja me olemme kaikki nähneet nämä muutokset ja olemme myös esittäneet vaihtoehtoja. Meitä ei ole haluttu kuunnella, mutta nyt ollaan sitten jouduttu tähän järkyttävään tilanteeseen esimerkiksi Portugalin maataloudessa. Kaupan, kansainvälisen kaupan vapautuminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta on johtanut tähän ei maataloustuotteita, ei elintarvikkeita voi kohdella niin kuin mitä tahansa teollisuustuotteita ja ne täytyy jättää VTOn neuvottelujen ulkopuolelle, ettei niitä kohdella niin kuin mitä tahansa pörssihyödykkeitä. Meidän täytyy myös arvostaa niitä, jotka tekevät tätä työtä maalla kädet mullassa ja me vastustamme myös näitä maitokiintiöitä. Katsomme, että tuotanto, laadukas tuotanto tulee säilyttää vaikkapa esimerkiksi riisin, oliviöljyn ja niin edelleen suhteen. Ja sitten on tietenkin eri alueilla oma tuotantonsa ja omat vahvuutensa. Ja me katsomme, että kun tuotantokustannukset nousevat, esimerkiksi polttoainekustannukset. Tämä vaikuttaa suoranaisesti tuottajiimme ja meidän tulisi nyt saada aikaan tilanne, jossa maataloustuottajat saavat todella tukea ja apua. Meidän on säilytettävä alueellinen ja paikallinen maataloutemme. Nämä ihmiset, nämä tuottajat ovat välttämättömiä meidän ää, ää, ravinnollemme, joten meidän on aivan ehdottomasti tuettava heitä. Sitten NY kaksi minuuttia, joka hyvä. Puhemies, vaikuttaa siltä, että olen nyt väliaikaisesti liittynyt Rova Harkinin faniklubiin, kun hän viittasi GMO aineksen tai aineista sisältävien rehuja muun muassa soipapujen maahan tuontiin. Mikäli EU ei anna lupaa, silloin tätä laista ei voida purkaa. Tällaista tuota, kuljetuskustannukset ovat pelkästään 3,2 miljoonaa euroa. Mikäli sitten rekat menevät tyhjillään takaisin, niin silloin proteiinin puute on akuutti ongelma. EU on hyväksynyt joitakin GMO-maisti lajikkeita, joita jotkut pitävät kuitenkin myrkyllisinä vaarallisina. Lupamenettelyt menevät lu, kestävät lukuisia vuosia. Kuitenkin Amerikassa jatkuvasti näitä käytetään. Ongelma tulee uudelleen esiin vuoden sisällä viimeistäänkin. Myöskin puuvilatuotteissa on GMO-merkintöjä, jotka voidaan sitten jäljittää takaisin alkuperään paikkaansa ja sitten näidenkin maahantuonti on joskus kielletty kivien osalta, maaperän osalta, kuolleet, kuolleiden hyönteisten osalta ja muuroskan osalta on tietty toleranssitaso, mutta GMO, GMOiden osalta maisessa ei ole mitään tällaista toleranssirajaa. Näiden laivaajien vakuutuskustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet näiden tuontiongelmien vuoksi. Kuitenkin Amerikan puolella sitten tarkastetaan tilannetta, joka on täy- katsotaan sen ihan reskumana, koska siellä jatkuvasti näitä käytetään näitä GMOita. Liha- ja munan tuotannossakin on ongelmia. Toivottavasti komissio pystyy ratkaisemaan tämän ongelman niin, että GMO-toleranssitaso saatetaan samaan uskoon kuin näiden muiden haitta-aineiden tai kylmäräisten aineisten osuus tai toleranssitaso. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Lavia, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Kiitän myöskin komissaaria tästä analyysistä, jonka hän meille esitteli. Haluaisin alleviivata kuitenkin, että tänä päivänä on olemassa, meillä on käsissämme kriisi, joka uhkaa maanviljelystä tietyillä alueilla Euroopassamme, suuressa Euroopassa. Ja erityisesti kriisi osuu, on osunut näinä viime kuukausina maissiin, jonka hinnat ovat pudonneet niin matalalle, että härintuskin kulut pystytään kattamaan. Ja myöskin viljellyt, kylvetyt alat ovat vähentyneet jopa 30 prosentilla, erityisesti marginaalisilla alueilla, jossa on hyvin vaikea viljellä mitään muuta. Toisaalta komissaari otti esille hedelmä- ja vihannesalan, joka äh, edustaa uutta markkinainjärjestelyä, eli annetaan kriisinhallinta tuottajien käsiin. No tietenkin operatiiviset tilanteet ovat sellaisia, että kulut täytyy pitää hallinnassa, mutta tämän hetkeiset, hetkinen tilanne on se, että millään tavalla ne keinot eivät riitä tämän laajuisen kriisin hallitsemiseen. Pystytään hädintuskin kattamaan kulut, jos ajatellaan nyt esimerkiksi vaikkapa sillä, että vain osittain kerätään satoa tai kerätään se jo vihreänä. Mutta tällaisessa laajassa kriisissä, joka meillä tällä hetkellä on, tällaiset keinot eivät riitä. Sama koskee myöskin oliiviöljyä. Tässä vaiheessa mielestäni olisi tärkeää korostaa ja vaatia komissiolta ehdotuspakettia, sellaista ehdotusta, jossa on yksin, yksityiskohtaiset ehdotukset koskien kaikkia muita erityissektoreita, maito pois lukien, johon on jo puututtu aikaisemmin toimin. Kiitokset herra Lavia. Seuraavaksi puheenvuoron Sarova Garcia Peres, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Yleinen talouskriisi on vaikuttanut myös maatalouteen kuukausi sitten meillä oli tilaisuus keskustella maitoalan edustajien kanssa. Jo tuolloin meistä monet totesimme, että tämä kriisi vaikuttaa moniin, moniin muihinkin maatalouden aloihin. Alkuhinnat, tuottajahinnat ovat erittäin alhaiset ja monien tuottajien luvut alkavat nyt näyttää hälyttävästi siltä, että, että kannattavuutta ei enää ole ja kun ajatellaan maataloustuotantoa, meidän tulisi esimerkiksi hintakonfiguraatiojärjestelmää tehdä huomattavasti avoimemmaksi. Ja e, muitakin kysymyksiä on, joista tulisi huolehtia mahdollisimman pian. E, tuottajiemme kilpailukyky on kovilla, koska heidän tuotantokustannuksensa ovat huomattavasti korkeammat kuin kilpailijoilla – me emme saa lähteä jättämään nyt tätä asiaa jäsenvaltioiden hartioille. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Jaar, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Olen erittäin kiitollinen siitä, että keskustelemme tästä asiasta tänään. Tässä nyt on syntynyt sellainen vaikutelma, kuin tämä olisi vain maitoalan ongelma ja kriisi vaikuttaisi vain maitoalaan. Näin ei kuitenkaan ole. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että puhumme myös muiden maataloustuottajien tilanteesta täällä Euroopan parlamentissa tänään. Talouskriisi on äh, iskenyt kovaa äh, maatalouteen. Äh, tilanne on huonompi kuin vuosikymmeneen. Hinnat ovat niin alhaiset, että monien tuottajien tilanne on äärimmäisen vaikea. Nämä ihmiset joutuvat hyvin vaikeaan vaikeaan tilanteeseen, mutta kriisistä tulee katastrofi vasta siinä vaiheessa, jos ei tehdä mitään. Ja me voimme nyt nähdä, että tässä kriisissä on myös mahdollisuus ja näitä mahdollisuuksia meidän täytyy nyt käyttää hyödyksemme mahdollisuuksia ovat seuraavat. Ensinnäkin komission on reagoitava nopeammin ja johdonmukaisemmin, kun tällaisia epätasapainotilanteita syntyy. Toiseksi meidän on luotava maataloustuottajillemme sellaiset poliittiset puitteet, että markkinat voivat ohjautua itse. Ja kolmanneksi tuottajajärjestöjen oikeudellisia mahdollisuuksia on parannettava huomattavasti. Ja neljänneksi, mitä tulee maataloustuotteisiin, Ehm, meidän täytyy esimerkiksi eh, yksinkertaistaa ja parantaa huomattavasti bioenergian eh, tuotantoa. Ja viidenneksi, älkäämme vain puhuko byrokratian purkamisesta, tarttukaamme toimeen. Käyttäkäämme kriisissä, kriisin mukanaan tuomaa tilaisuutta. Olemme tämän velkaa itsellemme ja maataloustuottajillemme ja vuonna 2010 aluksi ehm, katsomme vastuuvaliokunnassa komissiolta saamaamme ehdotuspakettia. Kiitos. Kiitokset herra Jaar ja seuraavaksi Kapula Santos kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, hienoa nähdä teidät, hyvä rouva täällä taas tänään. Te olette koko toimikautenne ajan ollut aina valmis tulemaan parlamentin pakeille. Nyt ollaan siirtymävaiheessa eurooppalaiset maataloustuottajat ovat nyt joutuneet poliittisen kalenterin uhreiksi. He haluavat edelleenkin vastauksia ongelmiinsa. He ovat huolissaan ja odottelevat ja odottelevat, että rahoituskriisi on iskenyt erittäin rankalla kädellä myöskin maataloustuotantoon, ei pelkästään maitoalalla, vaan media lähinnä kiinnittää huomiota vain maitosektoriin, vaikka muillakin sektoreilla on ongelmia mukaan luettuna hedelmä- että vihannessektorit, oliviöljysektori ja muutkin maatalous tuotannon alat ovat joutuneet viime kuukausina suuriin vaikeuksiin, mukaan ottana karjan kasvattajat siksi, että tuotantokustannukset ovat voimakkaasti nousseet. Hedelmä- ja vihannesektorilla ongelma saattaa pahentua entisestäänkin, koska nyt on avattu markkinat marokkalaisille tuotteille sen sopimuksen vuoksi, joka nyt on saatu neuvoteltua EUn ja Marokon välille. Viime viikkoina markkinoilta on tullut joitakin myönteisiäkin signaaleja, mutta kaikesta huolimatta meidän ei pitäisi nyt olla liian toiveikkaita tämänkään suhteen, koska erittäin todennäköisesti öljyn hinta nousee pikapuoliin ja tämä väijämättä nostaa tuotanton, tuotannon tekijöitä maatalouspuolella jälleen kerran. Näistä syistä, hyvä rouva komission jäsen, Euroopan parlamentti parlamentti vaatii, että komissio antaa vastauksia eikä pelkästään luettele ongelmia huolimatta siitä, mikä poliittinen kalenteri nyt on käytössä. Tarvitsemme selkeitä ratkaisuja parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta. Ja tämä asia täytyy nopeasti saada esityslistalle. Toivottavasti komissio pystyy lähettämään jotakin selkeitä signaaleja markkinoille ja antamaan jotakin ajatuksia lyhyen aikavälin toimista, joilla pystyttäisiin lieventämään näitä ongelmia. Kiitos. Tuon logo ja Kiitokset herra Kapula Santos. Seuraavaksi Dantain kaksi minuuttia. Merci, madame la Puhemies, rouva komission sen kiitos, että olet jälleen kerran täällä tänään. Vuoden 2007-2008 kriisi osoitti, kuinka herkässä asemassa kuluttajat ovat hintojen heilahtelun yhteydessä. Maatalouskriisi ja talouskriisi kriisi vuonna 2009 on jälleen iskenyt maataloussektorille. Miksi? Siksi, että maataloushinnat joita jotkut pitävät pysyvinä, vakaina, ovat nyt joutuneet koetukselle. Vuoden 2008-2009 maatausalla tehtiin hyvin paljon investointeja. Niiden muutosten vuoksi, joita maataloussektorille on tehty vuodesta 2000 eteenpäin. Nyt on osoitettu toive, että markkinoiden toimintaa pyritään säätelemään. Viime vuosina on havaittu, että maataloustuotanto tuotanto edellyttää tiettyjä toimia, jotka kohdistuvat eri tuotantoketjun osatekijöihin, niin että hintojen vakaus pystytään takaamaan. Kyse ei ole muistakin asioista, esimerkiksi lasten kasvatuksesta, lomanvietosta ja muista tekijöistä. Tuotan, tuottajat ovat tehneet merkittäviä investointeja, hyvin raskaita investointeja. Nyt tästä joudutaan maksamaan että Uusia toimijoita kuin tullut paikalle markkinoille, mikä tarkastellaan uusia toimia ja toisaalta hintojen kehitystä, niin katsotteko te, hyvä rouva komission jäsen, että tulevaisuudessa komissio voisi olla valmis ryhtymään erinäisiin pohdintoihin niin, että eri tuotaketjun osatekijöihin pystyttäisiin vaikuttamaan? Συγγνώμη, eh, eh, Kiitoksia. Ja sitten rouva Dodds kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies, ja kiitoksia myöskin komission jäsenelle siitä, että olette jälleen täällä meitä kuulemassa. Haluaisin korostaa lukuisia asioita, jotka ovat tulleet tässä vahvasti esille Pohjois-Irlannissa nimenomaan maatalousalalla viime kuukausina. Ehkä olette lukeneet komissaari, että minun maakunnassani on ollut valtavia tulvia viime viikkoina. Tämä on johtanut vakaviin vaikeuksiin maanviljelijöille. Heillä ei ole mahdollisuutta edes varastoida tavaroitaan tai päästä pelloilleen, koska tiet eivät ole käytössä. Eikä ole mahdollista levittää myöskään lietelantaa ja kaikenlaisia yleisiä menetyksiä ja tappioita on tämän seurauksena tullut. Ja eh, rohkaisisin komissaaria tarkastelemaan tätä tilannetta ja miettimään, voitaisiinko maanviljelijöitä tällä alalla auttaa. Ja rohkaisisin komissiota myöskin tarkastelemaan Pohjois-Irlannin peruna-alaa. Monet perunanviljelijät ovat kirjoittaneet minulle viime aikoina, koska he ovat kärsineet voimakkaasti näistä rankkasateista ja he ovat erittäin huolestuneita siitä, että he saavat perunansa ylös maasta, kun pakkanenkin alkaa tulla talvikuukausien tullen. He pelkäävät satonsa menettävistä ja sen takia osa ää, maataloussektorista Pohjois-Irlannissa on todellakin tämän seurauksena hyvin suurissa vaikeuksissa. Ja olen tavannut myöskin munantuottajia, maanviljelijöitä, jotka tällä hetkellä ovat muuttamassa häkkejään paremmiksi. Ja he haluaisivat, että komissio takaisi, että heitä ei vaadittaisi muuttamaan näitä häkkejä jälleen uudenlaisiksi pitkähköön aikaan ja haluaisin, että komissaari tarkastelisi tätäkin asiaa. Kiitoksia. Parhaat kollegat, nyt voin myöntää puheenvuoroja puhujalistan ulkopuolelta. Seitsemän kollega on pyytänyt puheenvuoroa. Pyytäisin, että kaikki puhutte yhden minuutin, niin kaikki saavat puheenvuoron. Herra Silvestris ensimmäisenä. E tällä hetkellä näyttää, että kriisi on peruuttamaton. Puljalla minun alueella oliiviöljy on tärkein tuotantoala ja tulojen lähde. Ja tällä hetkellä se on, sen hinnat ovat laskeneet valtavasti ja näillä hinnoilla tuottajat todellakin ovat vakavassa tilanteessa. Oliviöljy, extra vergine, on valtava tulonlähde ja se on suuri sosiaalinen äh, äh, kriisi, jos ihmiset eivät saa tätä tilannetta paremmaksi. Ihmiset tulevat, nousevat kaduille ja äh, toreille ja pyydämme solidaarisuusrahaston perustamista, kuten tehtiin myöskin maitosektorin kohdalla. Pyydämme interventiotoimia ja erityisesti äh, rouva komissaarilta pyydettäisiin 257 asetuksen uudistamista niin, että voitaisiin varmistaa, että tilanne paranti, paran, paranisi niin, että voitaisiin varmistaa, että oliviöljy extravergine pysyy saastuttamattomana, saastumattomana tuotteena ja pääsee takaisin kaupan hyllyille. Kalo, jäinälle. Kiitoksia. Seuraavaksi Rouva Köstinger, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Parahin rouva komission jäsen, kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Tämä on tärkeä signaali tuottajillemme, jotka tällä hetkellä elävät hyvin vaikeita aikoja. Te viittasitte myös kysynnän vähenemiseen ja meidän tulisi nyt mielestäni katsoa tätä asiaa lähemmin liikevaihdon parantamiseksi. Ja onpa kyse mistä tahansa tuotannon alasta, komission tulee reagoida nopeasti ja toimia hyvin päättäväisesti. Kun ajatellaan tällaisia herkkiä aloja, kuten esimerkiksi elintarviketuotanto, niin ne todella kaipaavat äh, markkinavälineitä. Kyse on kovin paljon muustakin kuin elintarviketuotannosta, biodiversiteetistä, maaseudusta äh, ja niin edelleen. Ja tulevissa keskusteluissa uudesta äh, maatalouspolitiikasta nämä kaikki asiat on otettava huomioon. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Tarabella, olkaa hyvä puhemies, ruokomission jäsen, kiitoksia niistä selityksistä, joita äsken annoitte maatalousalan kriisin osalta. Tilannetta täytyy seurata ja tarvittaessa reagoida. Täällä viitattiin heilasteluihin, jotka vaihteluihin, ailahteluihin, jotka ovat vaivanneet nykymaataloutta. Kyse on julkispolitiikasta myöskin. Hintojen sääntely, hintavakaus on yleishyödyllinen tehtävä Esimerkiksi voitaisiin perustaa hintojen ja markkinoiden seurantakeskus, joka varmistaisi sen, että kaikki tuotannon osatekijät, olipa sitten tuottajista, kuljettajista tai jakelusektorista, kaikki saisivat kohtuullisen hinnan elintarvikkeista. Ja myöskin kuluttajien kannalta hinnat olisivat kohtuulliset. Tiettyä marginaalia, voittomarginaalia pitäisi varmistaa kaikille niin, että tuottajatkaan eivät kärsisi tappioita, eivätkä joutuisi paikallistuotannon osalta suur, suuriin vaikeuksiin. Esimerkiksi Chicagossa jossakin määrin pystyn sääntelemään Yhdysvaltain hintamarkkinoita. Ehkä meidän pitäisi saada samanlainen laitos aikaan meillä. Kiitoksia seuraavaksi Rova Gutierrez. Kiitoksia Rova puhemies. Rova komission jäsen, olen hyvin huolestunut siitä, että koordinaation puute usein johtaa siihen, että maataloudessa ei kestävyyden periaatetta toteuteta. Ensinnäkin, kun meillä on tämä sertifiointiprosessi Euroopassa käynnissä, ilmastonmuutoksen vuoksi ja me tiedämme, että maaperä on kaikkein tärkein, niin äh, miksi me emme toimi? Ja toiseksi tämä Marokon kanssa tehty sopimus. Öö, Eikö meidän tulisi ajaa e, Euroopan tuottajien Euroopan etua tällaisia sopimuksia tehdessämme ja ainakin tämän tulisi e, perustua vastavuoroisuuteen, mitä tulee eri sääntöihin ja laatukriteereihin. Miten on mahdollista, että ovi avataan tuotteille ottamatta huomioon niiden laatua? Kiitoksia. Kiitokset eh, Rova Gutierrez. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Gladfelder. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Micro, please. Okay. Rendkívül fontos, hogy beszélünk az mezőgazdasági ágazatok válságáról. Kiitoksia puhemies. Täällä viitattiin kriisiin eri maatalouspolitiikan aloilla. Täällä on viitattu myöskin siihen, miten vuonna 2013, miten vuoden 2013 jälkeen eh, haluttaisiin leikata maataloustukia – mutta toisaalta voidaan tarkastella, mitä suuria seuraamuksia on viimeaikaisista liberalisointitoimista. Nyt ei toivottavasti tehdä uudelleen samoja virheitä, koska maataloustuotannon kustannukset saattavat vielä kasvaa tulevaisuudessa. Me tarvitsemme kuitenkin maataloudessa maataloutta yhä enemmän enemmän, koska yhä useampi ihminen näkee nälkää yksinkertaisesti kun puhutaan, niin tämä on hyvä, mutta samaan aikaan kuitenkin maataloustuotannon puolella kaikki säännöt aina monimutkaistuvat, esimerkiksi eläinsuojelusäännöt. Nämäkin lisäävät kustannuksia. Kolmansien maiden tuotteet eivät joudu kantamaan näitä samoja kustannuksia ja sen vuoksi tämä on ongelmista meille. Ja toisaalta mikäli energiahinnatkin nousevat ja samalla syntyy hiilidioksidipäästöjen, niin puolta pitäisi pohtia. Kiitoksia, Trova Klatenbach. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Äh, Komission puheenjohtaja Barroso, kun keskusteltiin hänen tulevista suuntaviivoistaan, totesi, että kestävyys ja lajien monimuotoisuuden säilyttäminen ovat Euroopan unionin politiikan ohje nuorana tulevina vuosina. Ja näitä tavoitteita on luonnollisesti toteutettava kaikilla aloilla erityisesti – maatalouden alalla. Tässä ja tänään haluaisin painokkaasti vedota teihin komission jäsen, äh, että tukisitte kaikkia toimia, jotka äh, tukevat kestävyyttä ja lajien monimuotoisuuden säilyttämistä. Kiitos. Kirjos kiitoksia. Sitten herra Kelly, yksi minuutti. Uh, Merci, Mr. President. Um, kiitoksia puhemies. Tervetuloa tähän keskusteluun. Monet ongelmista, jotka on mainittu, ovat sellaisia, että niille ei paljon voida tehdä, ja joillekin muille voidaan tehdä paljonkin. Kollegat mainitsivat erityisesti ylisääntelyn ongelman, ja tämä on jotakin sellaista, mitä monet maanviljelijät tuovat esille kaikkialla Euroopassa. Peter mainitsi tuosta GMO-rehusta, ja puhun hieman siitä vielä lisää. Siellä tarvitaan toimia, mutta vielä on toinenkin ala, nimittäin... Ää, That would be cost prohibitive Elävien eläinten vienti. Kun karjaa tuodaan, viedään ulkomailla esimerkiksi maista, kuten Irlanti. Olisi mielenkiintoista esimerkiksi vertailla meppien matkustusaikatauluja tänne Strasbourgin maasta vietyjen eläin, teuraseläinten matka-aikatauluihin. Tässä mielessä täytyy olla hyvin varovainen eikä pidä ylisäännellä ja tällä tavalla saattaa markkinoita hankalaan asemaan. Kiitoksia. Me luonnollisesti rohkaisemme kaikkia puhumaan myös vieraita kieliä täällä. Te kuulosti siltä, että te pyysitte äsken armoa, mutta kai sanoittekin kiitoksia sanoissanne mercy tuossa puheenvuoronne aluksi. Äh, kreikaksihan se on hiukan toisen. Seuraavaksi ry yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äh, maatalousalan tilanne on tällä hetkellä paitsi huolestuttava myös aivan kestämätön äh, koska tuottajahinta ja kuluttajahinta ovat yhä kauempana toisestaan ja tuottajahinta on äärimmäisen alhainen. Ja kun tehdään näitä assosiaatiosopimuksia kolmansien maiden kanssa, niin ne ovat aivan häpeällisiä, niin kuin nyt tämä uusin sopimus Marokon kanssa ja tomaatit sen suhteen. Ja tilanne on erittäin epäreilu. No nämä ovat tällaisia yksittäisiä kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi banaanitullit, joiden vaikutus tulee olemaan erittäin hankala, tai nämä mehukysymykset. Mutta joka tapauksessa tilanne on erittäin, erittäin epävarma tällä hetkellä, ja maataloustuotanto äärimmäisillä reuna-alueilla on paitsi epävarma, äärimmäisen huolestuttava ja tuottajamme haluavat keskittyä maanviljelykseen jatkossakin, mutta tämä on päivä päivältä yhä vaikeampaa ja komission tulisi kyllä nyt keskittyä näihin asioihin kunnolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Dortmund yksi minuutti, olkaa hyvä. Äh, Arvoisa puhemies, rouva komission jäsen, tosiasia on todellakin niin, että monilla maatalousaloilla, maataloussektorin maatalouden aloilla on kriisi, joka osittain johtuu maatalouspolitiikan liberalisoinnista viime vuosina. Uskon, että kun halutaan tai otetaan pois turvaverkosta ja pois maatalousalalta, silloin hinta tulee ja silloin maanviljelijät joutuvat ongelmiin. Sen vuoksi pitäisi lyhytaikaisia ratkaisujakin löytää, että päästäisiin kriisistä pois. Ja ylipäänsäkin pitäisi pohtia koko maatalouspolitiikkaa niin, että tarkastellaan, mitä voidaan tehdä hintaheilahteluille. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan, meillä parlamentilla on myöskin tehtävänä me olla mukana aktiivisesti näistä keskusteluissa. Viime päivinä Pariisissa maatalousministerit ovat kokoontuneet keskustelemaan näistä aiheista. Tämä on tietystikin hyvä, mutta uskoakseni, puhemies, hyvät kollegat, uskon, että parlamentillakin on tehtävänään puolustaa maanviljelijöitämme ja osoittaa, mikä uusi rooli meillä on. Ja me täytyy olla demokraattisesti mukana ratkaisemassa maatalousalan ongelmia ja tarkastamassa koko maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Kiitoksia. Ja nyt lopuksi, tämän keskustelun lopuksi, puheenvuoron saa komission nimissä puheenvuoron komission jäsen Fischer, olkaa hyvä. Thank you, President Alna. Kiitoksia puhemies. Yritän nyt vastata joihinkin täällä esitettyihin kysymyksiin, mutta uskoakseni tämä keskustelu osoittaa, että on yhteinen ymmärrys siitä, kuinka vaikea tilanne maatalousalalla tällä hetkellä on. Ensinnäkin olin hieman hämmästynyt kuullessani, että meidän olisi pitänyt poistaa tämä turvaverkko maatalousalalta, tai että me, että me olisimme poistaneet sen. Se ei ole ollenkaan totta. Turvaverkko on paikallaan tilanteissa, joissa maataloustuottajat tarvitsevat tukevat, tukea. Meillä on jatkuva suojaverkko, jotka ovat siis suorat maksut. Se on käytössä ja paikallaan ja se on vastuussa maataloustuottajista. Ja sitten meillä on eri interventiojärjestelmiä, äh, esimerkiksi vientipalautukset, vientituet ja niin edespäin. Eli me käytämme niitä aina silloin, kun on, katsomme sen tarpeelliseksi. Sitten yksinkertaistaminen, byrokratia. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi pyrkiä helpottamaan tilannetta mahdollisimman pitkälle maanviljelijöillemme. Ja sen takia keskiviikossa neuvoston kokouksessa esitänkin neuvostolle joitakin sääntelyn purkamisehdotuksia keskusteltavaksi. Neuvosto esitti 39 eri ehdotusta ja me pystymme hyväksymään niistä aika montakin. Ja jotkut ovat sitten jotkut niistä ovat 2013 vuoden jälkeisiä poliittisluontoisia ehdotuksia ja olen varma, että pidätte näitä ehdotuksia hyvin mielenkiintoisiksi. Äh, mielenkiintoisina. No ne, jotka otitte esille GMO-asian, niin tietän, että olette täysin samalla linjoilla. Mielestäni on hyvin tärkeää löytää ratkaisu teknisellä, teknisellä teknisen, teknisten lukujen suhteen GMO ö, äh, osuuksista tuotteissa ja uskon, että puheenjohtajavaltio tällaisen ehdotuksen tekeekin. On totta, että Euroopan unioni on suurin maahan tuoja maataloustuotteiden alalla. Mutta samanaikaisesti Euroopan unioni on suuri maataloustuotteiden viejä. Tämä johtuu siitä, että meillä on äärimmäisen hyvä brändi. Eurooppalaiset tuot, eurooppalaisia tuotteita pidetään korkealaatuisina merten takaisilla markkinoilla. Ja senpä takia ajatus siitä, että meidän pitäisi nyt suojata omaa tuotantoamme, olisi haitallista maataloussektorillemme, joten meidän täytyy olla näkyviä maatalousmarkkinoilla. Ja tulevaisuudessa uskoisin ja toivon, että tuet, saan tukea Euroopan parlamentilta. Tulevaisuudessa siis tarvitsemme paljon enemmän rahaa korkealaattuisten tuotteittemme äh, myynnin edistämisessä äh, uusilla nousevilla markkinoilla. Siihen tarvitsee äh, panostaa voimakkaasti ja siihen tarvitsemme teidän tukeanne. No sitten mitä tulee sääntelypuitteistosta, kehyksestä, niin en ihan kuullut tuota lausetta taikka ilmausta täysin, mutta uskon, että se ajatus siellä on takana. Uskon, että tällä hetkelläkin maanviljelijät pystyvät jo solmimaan sopimuksia toimialan kanssa ja maitoalan kanssa taikka meijereiden kanssa ja sopia tietyistä volyymeista tiettyyn kiinteään hintaan. Tämä on jo mahdollista. Maataloustuottajat voivat toimia näin. Ja tiedät, että korkean tason ää, maitoalan ryhmässä tarkastelemme vapaaehtoisia tapoja parantaa tätä järjestelmää. No sitten luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti. Olen täysin samaa mieltä, että tämä on tärkeä asia. Ja juuri siitä syystä otimme tuon aiheen uusiin haasteisiin mukaan, kun sovimme YMPn terveystarkastuksesta marraskuussa 2008, joten tämä on hyvin korkealla prioriteettitasolla asioiden joukossa ja otan ilolla vastaan nämä kommentit, jotka asiasta kuulin arvon edustajilta täällä. No sitten toimenpiteistä. Voimme käyttää kaikkia työkaluja ja instrumentteja, mitä meillä on tällä hetkellä käytössä, mutta uusia aloitteita ei virkaa tekevä komissio voi tehdä. Tietänette varmastikin, että tämä ongelma on olemassa. Ja toivonkin, että uusi komissio on sitten toimintavalmiudessa mahdollisimman pian. Ja sitten olen kovin iloinen, kun näen, että Euroopan parlamentti on nyt sitten omassa roolissaan tärkeänä pelurina tulevaisuuden lainsäädäntöprosessissa, kun Lissabonin sopimuksen myötä yhteispäätösmenettely tulee voimaan. Eikä kyse ole pelkästään maatalousasioiden yhteispäätöksestä, vaan my- päätösmenettelystä, vaan myöskin budjettiasioista. Eli täällä teillä tulee olemaan valtava vaikutusvalta ja mahdollisuus äh, sanoa sananne budjetti, budjetin sorvaamisessa äh, maatalousalallekin vuoden 2013 jälkeen. Ja Kokemukseni perusteella tästä tehtävästä voin taata, että pidän teitä tarkasti silmälle, kun otatte vastaan uudet vastuunne koskien maataloussektoria. Kiitoksia paljon puhemies. Kiitokset teille, rouva komission jäsen. Näin tämä keskustelu on päättynyt. Ja siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan kerrotaan Dohan neuvottelukierroksen tulevaisuuden näkymät VTOn seitsemännen ministerikokouksen jälkeen. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä herra Moreira. Puheenvuoron viisi minuuttia, olkaa hyvä.